Bene. Eh, signore, e signori. Eh, Hyvä on, hyvät naiset ja herrat. Puhun italiaa, josten jos voitte eh, laittaa kuulokkeet. Eh, niin, haluaisin aloittaa kulttuurivaliokunnan, kulttuurikoulutusvaliokunnan kuulemistilaisuuden ja haluan toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokkaas Tibor Navracicin ja ähm, haluan sanoa ähm, muutaman sanan tässä aluksi. Tämä kuuleminen on, kuten hän tietää, meille erityisen tärkeä, mutta ei pelkästään kulttuurivaliokunnalle, äh, jota minulla on kunnia johtaa, vaan myös ITRE-valiokunnalle ja PETI-valiokunnalle ja kiitän näiden valiokuntien jäseniä paikallaolosta. ITREn assosioitunut valiokunta ja PETI kutsuttu tänne. Tämä osoittaa, että kulttuuri ja luovuus, niillä on ihan itseisarvonsa. Niillä on myös taloudellinen ulottuvuus ja sosiaalisen innovaation ulottuvuus. Mm, koulutuspolitiikka ja pätevyyksien muodostaminen sekä nuorisopolitiikka ja Euroopan kansalaisuus, sen täytyy olla, niin täytyy olla tärkeämmällä sijalla Eurooppa 2020 strategiassa. Meille ne ovat erittäin tärkeitä aiheita, jotta Euroopan unionin perussopimusten perusperiaatteet toteutuvat, mutta myös jotta nähtäisiin millainen kuva meillä on Euroopasta ja millaista inhimillistä ja yhteiskunnallista kehitystä odotamme. Siksipä, hyvä komission jäsenehdokas, emme voi alle emme voi unohtaa niitä huolenaiheita, jotka ovat nousseet esiin Euroopassa viime päivinä teillä on varmasti mahdollisuus nyt täällä äh, kuulemistilaisuudessa, jos äh, järjestetään vastavuoroisuuden kunnioituksen hengissä, niin teillä on mahdollisuus osoittaa, että äh, tuette perussopimusten ähm, vaatimuksia ja että pystytte hoitamaan tehtävänne riippumattomasti. Haluaisin eh, nyt kertoa teille eh, tästä menettelytavasta, joka meillä on kuulemistilaisuuden eh, järjestämisessä. Kuten tiedätte, parlamentin työjärjestyksen 16 lisä, lisäosassa sanotaan, että valiokunta arvioi komission jäsenen yleisten pätevyyksiensä, Eurooppa-sidonnaisuutensa pohjalta ja myöskin hänen tulevan salkkunsa ja tiedotuskykynsä pohjalta. Nämä ovat nämä, tämä on tämä tausta tässä ja teille on lähetetty nyt jo valmistelevat kysymykset ja näiden, vastaukset näihin kysymyksiin on jaettu kaikille jäsenille kaikilla kielillä ja ne löytyvät asiakirjoista yhdessä ehdokkaan ansioluettelon kanssa. Ja nyt ehdottaisin, että järjestämme kuulemistilaisuuden seuraavalla tavalla. Aluksi komission jäsen ehdokas Navracicilla on mahdollisuus puhua maksimissaan 15 minuuttia. Ja hän voi tehdä, pitää tällaisen alustuspuheenvuoron. Ja tämän alustuspuheenvuoron jälkeen meillä on mahdollisuus 45 kysymykseen jäseniltä tämä keskustelu tehdään äh, äh, tällaisella pallottelutavalla, eli äh, minuutti on aikaa esittää kysymys ja sitten kaksi minuuttia vastata. Ensimmäisellä kierroksella tulee, meillä on kysymys jokaisesta poliittisesta ryhmästä ja sitoutumattomilta ja sen jälkeen meillä on myös kysymyksiä ITRE-valiokunnan mm, ja PETI-valiokunnan jäseniltä. Ja kun kysymykset on esitetty, kysymys- ja vastauskierrokset on tehty, niin sitten lopuksi komission jäsenehdokkaalla on mahdollisuus viiden minuutin loppupuheenvuoroon. Meillä on nyt 20, 23 kielen tulkkaus ja maltan kielen tulkkausta meillä ei ole, olen pahoillani, mutta sitä meillä ei ole. Tämä kuulemistilaus välitetään internetissä parlamentin sivuilla ja sitä voidaan seurata myös jälkeenpäin nauhoituksena. Ja koska tämä tilaisuus tulkataan niin pyytäisin teitä, että te puhuisi liian nopeasti. Ja nyt annan herra Navracicille puheenvuoron.